keskustelun kuudesta Kineaa koskevasta esityksestä Ensimmäisenä puheenvuoron saavat äh, äh, nämä allekirjoittajat ensimmäisenä Rouva de Kaiser. Kiitoksia hyvä puhemies. Uskoakseni tämän kysymyksen merkitys on paljon suurempi kuin se ihmisten määrä, joka täällä iltapäivällä nyt on paikalla. Valitan jälleen kerran sitä, että täällä on näin vähän ihmisiä. Guinea, hyvä puhemies, tarvitsee kansainvälisen yhteisön tukea. Presidentti Conteen kuoleman jälkeen nuori sotilas on tullut valtaan. Hän lupasi nopean siirtymisen äh, siviilihallintoon ja mm, nopeat vaalit. Mutta sen jälkeen, kun maassa ei ole ollut budjettia, ei talousarviota, ei muuta toimintaa, niin tämä vaalikampanja on hyödyntänyt kaikkia muita resursseja ja on käyttänyt aivan liikaa maan talousvaroja. Oppositio järjesti tästä suudesta mielenosoituksen, joka tukahdutettiin brutaalisti yli tuhat kuollutta, useita tuhansia loukkaantuneita ja useat sadat naiset raiskattiin. Euroopan unionin kannan tässä suhteessa pitää olla selvä. Meidän täytyy vaatia kalastussopimuksen keskeyttämistä. Meidän täytyy vaatia Afrikan unionilta sitä, että se asettaa sotilasjuntalle sanktiot meidän täytyy vaatia sitä, että siirtymäkauden hallinto tulee valtaan, jotta voidaan valmistella parlamentti- ja presidentinvaaleja. Toivon, että nämä reaktiot suhteessa tähän draamaan, joka on tapahtunut, toimivat ennakkotapauksena silloin, kun muissa tapauksissa räikeästi rikotaan ihmisoikeuksia vastaan. Euroopan unionin täytyy tässä suhteessa toimia.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 tarkastelee Ginean tilannetta ja kuulee niistä kauheuksista, joita viime kuukausina siellä on tapahtunut, niin ensimmäinen oikeutettu kysymys, joka täytyy esittää, on se, että miten on mahdollista, että on niin vähän mediakatetta tämä on saanut. Muutama rivi siellä ja täällä. Ikään kuin ei olisi kysymys sadoista tapetuista ihmisistä, karmeista kidutustapahtumista, hirvittävistä raiskauksista ja ihmisarvon totaalisesta viemisestä. On aivan totta, Kansainväliset järjestöt ovat tuominneet sotilasjunta, mutta paljon enemmän pitäisi tehdä, jotta voitaisiin tavallisten kansalaisten, eh, mukaan lukien eurooppalaisten keskuudessa, nostaa tietoisuutta. Tämän vuoksi olen erittäin iloinen siitä, että ainakin Euroopan parlamentti, joka puhuu kansalaisten nimissä, jotka meidät tänne valitsivat, Euroopan parlamentilla on asianmukainen reaktio tässä. Ja tämä päätöslausema, josta tänään äänestämme, ottaa tämän hyvin huomioon. Kuitenkin olen sitä mieltä, että äärimmäisen tähdellistä tässä nyt ei ole pelkästään kritisoida ja tuomita nykyistä hallitusta, vaan myös poistaa kaikki mahdollinen väärinkäyttö Euroopan unionin varojen osalta, joiden tarkoituksena on kuitenkin auttaa Ginean kansalaisia. Kiitoksia rouva kollega Weber. Seuraavaksi herra Preda, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult. Ziua de 28 septembrie e o zi importantă pentru Kiitoksia. 28 syyskuuta on Kinean kansalle tärkeä päivämäärä, koska tuolloin järjestettiin äh, itsenäisyyskansanäänestys. Mutta tästä vuodesta alkaen 28. syyskuuta on myös verilöylyn vuosipäivä sillä tuolloin Konakrissa hallinto vaihtui väkivaltaisella tavalla ja opposition edustajiin kohdistui järkyttävä verilöyly. Tätä me emme voi hyväksyä. Äh, Dadis Kamara, kapteeni Dadis Kamara on luvannut äh, luopua äh, ehdokkuudesta ja Afrikan unionin ultimatum on nyt päättynyt, mutta edelleen tilanne on kesken ja kansainvälisen yhteisön täytyy painostaa. Me tarvitsemme demokratiaa. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, kaksi minuuttia Rova Vergia. Oui, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Olen jo ottanut Brysselissä kantaa asian silloin, kun kaksi viikkoa sitten käsittelimme näitä asioita täysistunnossa, joten en enää toista itseäni. Kolleganikin jo ottivat esille tiettyjä näkökohtia omalta osaltani. Haluaisin onnitella siitä, että kaikki poliittiset ryhmät parlamentissa ovat yhdessä voineet ottaa esille Ginean tilanteen ja tuomita sen sotilasjunta vallassaolon. Ja se, että rauhanomainen mielenosoitus tukahdutettiin, oli tietysti aivan järkyttävä asia. Guinea tarvitsee apua ja emme voi missään tapauksessa hyväksyä sitä, että Euroopan unioni maksaisi rahaa kalastussopimuksen puitteissa, joka menee suoraan, tämä raha siis suoraan sotilasjuntan taskuihin, eikä suinkaan kalast, kalastajille. Tämä on kaikkein korruptoitunein hallinto koko maailmassa, maailmassa ja me emme saa antaa sen enää olla vallassa. Siitä syystä toivon, voimakkaasti, että voimme kaikki yhdessä äänestää yhteisen päätöslauselman puolesta, mukaan lukien siitä kappaleesta, jossa pyydetään kalastussopimuksen keskeyttämistä. Toivon, että se, se saa myös komission ja neuvoston tuen. Kiitoksia, Rova Versia. Seuraavaksi herra Biilan yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Viime vuoden lopussa kun presidentti Konta kuoli, kapteeni Kamara kaappasi vallan Gineassa ja sitten Välitettävästi me kaikki olimme kovin naiveja, kun uskoimme kapteeni Kamaraa. Hän sanoi, että hän pitää vapaat yleiset vaalit ja että hän ei asetu ehdolle. No, tänään mä, päivänä me tiedämme, että kun 28. syyskuuta 2008 50 000 ihmistä kokoontui kansallistadionille protestoimaan kapteeni Kamaraa vastaan, niin heillä oli vastassaan sotilat, jotka tappoivat heitä. 100-200 ihmistä kuoli ja hyvin monia naisia raiskattiin. Olen hyvin iloinen siitä, että herra Solana nopeasti reagoi ja oli kiitollinen Ranskan hallitukselle siitä, että se pidättäytyy yhteistyöstä Ginean kanssa, mutta nyt on kuitenkin kolme viikko, viikkoa jo kulunut tästä joukkomurhasta ja nyt Euroopan unionin pitäisi painostaa Ginean hallitusta ja varmistaa se, että sanktioita pannaan mahdollisimman tiukasti täytäntöön, koska vain sellaisissa olosuhteissa voidaan odottaa, että kapteeni Kamara luo vallasta. Kiitoksia ja viimeisenä päätösosmaesittäjänä Rouva Lövin, olkaa hyvä. Kiitoksia Aivan ensiksi haluan onnitella komissiota päätöksestä, jonka äh, kalastuskomissaari jo Borg eilen teki, eli että kalastussopimus Ginean kanssa peruutetaan. Kalatalousvaliokunta on jo äänestänyt äh, tällaista sopimusta vastaan. Äh, me äänestimme kaksi päivää sen jälkeen, kun Kinan Konakrissa verilöyly tapahtui ja 150 ihmistä surmattiin äh, hallituksen toimesta. Me todella toivomme, että tämä on ensimmäinen askel siihen suuntaan, että Euroopan unioni ylipäätään käy läpi kauppapolitiikkansa kehitysmaiden suhteen. Meillä on merkittävä vastuu yhtenä maailman tärkeimmistä ja suurimmista kauppatoimijoista ja myös toimijoista kehitysyhteistyön alalla kaupan on oltava johdonmukaista sen suhteen, mitkä meidän suhteemme ovat tämän tyyppisiin hallintoihin. Kalastussopimus. Kalastussopimusta on pyritty parantamaan vuosien mittaan. On esimerkiksi haluttu osa rahoista käyttää paikallisten kalastajien tukemiseksi, mutta on osoitettu, että eivät rahat mene sinne mitä paperissa lukee, vaan suoraan hallinnon taskuihin ja tähän, etä, tähän ei Euroopan unioni kyllä saa joutua. Kiitos. Kiitoksia rouva kollega Lövin ja seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä yhden minuutin puheenvuoro herra kollega Kasmarik. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Jo kaksi viikkoa sitten puhuimme Gineasta. Valitettavasti meidän täytyy yhä kääntää katseemme sitä kohti ja reagoida. Tänä maanantaina kehitysasian valiokunta kuunteli entisen pääministeri Jallon lausuntoa, joka on ollut silminnäkijänä 28.9. sattuneissa tapahtumissa. Uskoakseni ei ole riittävää, riittävää se, että vaaditaan, että sotilasjunta kunnioittaa ihmisoikeuksia. Jos sotilashallinto noudattaisi tämän kaltaisia sääntöjä, niin silloin sitä ei ylipäätään olemassa, eikä se toimisi niin kuin se toimii. Meidän täytyy toimia, eikä vain puhua. Kiitoksia kollega Kasmarek. Seuraavaksi eh, Tirolien, olkaa hyvä. Monsieur le Président, chers collègues. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Guinea ovat ravistelleet dramaattiset tapahtumat, jotka ovat järkyttäneet kansainvälistä yhteisöä 28. syyskuuta. Dadis Kamaran johtama hallitus verisesti tukahdutti rauhanomaisen opposition järjestämän mielenosoituksen Kotonun sopimukseen kuuluu AKT-maiden kanssa järjestetyt suhteet, joissa on ihmisoikeuslauseke mukana. kapteeni Tadis Kamara ei ole vetäytynyt eh, vaaliehdokkuudesta. Euroopan unionin täytyy nyt reagoida ja pitää kiinni periaatteistaan ja arvoistansa. ihmisoikeuksien loukkytyy loppua. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat, olen iloinen siitä, että kompromissipäätöslauselmassa todella pidetään kiinni periaatteista ja arvoista, mutta haluaisin korostaa tekstin artiklaa 10 kalastussopimuksen jäädyttäminen Euroopan unionin ja Ginean välillä siihen asti, että demokraattinen hallinto jälleen pelaa tuossa maassa. tietysti me ymmärrämme taloudelliset äh, vaikutukset tälle, mutta äh, syyskuun lopun väkivallan jälkeen ei voida reagoida muulla tavalla. Nyt ei ole muuta mahdollisuutta kuin pysyä tiukkoina. Maa on nähnyt 50-luvulta äh, lähtien vain diktatoriaalisia hallituksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Haaglund. Jeska. Kiitoksia puhemies. En nyt toista niitä fiksuja ja aivan oikeita sanoja, joita täällä on kuultu keskustelussa, mutta sanoisin muutaman sanan kuitenkin äh, siitä keskustelusta, jonka kävimme 30. syyskuuta kalatalousvaliokunnassa kalastussopimuksen liittyen. Todellakin äh, keskustelusta tai asiakirjoista ei ole tullut esiin, äh, minkälainen tilanne maassa on ollut, vaan olisi voinut kuvitella, että kyseessä on mikä tahansa, kuin mikä tahansa länsimainen demokratia. Kyllähän joku voi olla sitä mieltä, että kalastusta ja ihmisoikeuksia ei tule sotkea toisiinsa, mutta minä en ymmärrä, että joku poliitikko voi todella olla tätä mieltä mielestäni oli erittäin huolestuttavaa, että valiokunnassa vain niukasti äänestettiin kalastussopimusta vastaan. Parlamentissa on siis ihmisiä, jotka haluaisivat äh, jatkaa tätä sopimusta tämän järkyttävän äh, diktatuurin äh, kanssa. Meillä on oltava selkeä linja Ginean suhteen ja on erinomaista, että neuvosto on halunnut todella purkaa tämän kalastussopimuksen. Iloitsen todella tästä. Kyllä sitä voi olla myös sitä mieltä, että ne, jotka haluavat päättää kalastussopimuksen, eivät ajattele näitä pieniä kalastajia ja heidän tilannettaan. Toki me ajattelemme myös heitä, mutta ei voi olla niin, että vain siitä syystä, että muutaman kalastajan täytyy saada leipää pöytäänsä, ihmisoikeudet lakaistaan maton alle. Eike Haglund. Kiitoksia herra Haglund ja seuraavaksi kollega Romeva Irrueda, olkaa hyvä. Minulla oli ilo ja kunnia osallistua kalastusvaliokunnan äänestykseen, jossa hyvin pienellä enemmistöllä päätettiin, että ei uudisteta tätä kalastussopimusta Kinean kanssa nimenomaan joukkomurha, raiskausten ja ihmisoikeusloukkauksien vuoksi. Ja tähän päivään asti näitä tapahtumia ei ole selvitetty. Tänä päivänä haluaisin, että täysistunto ratifioisi tämän päätöksen. Tällä tavalla me lähettäisimme selvä viestin niin eurooppalaisille toimielimille kuin Kiinan hallituksellekin siitä, että me emme ole valmiita veronmaksajien varoilla pitämään yllä korruptoitunutta ja rikollista hallitusta. Olisin iloinen siitä, että kerrankin, ja toivottavasti tämä on ennakkotapaus, ihmishenki ja ihmisarvo olisi tärkeämpi kuin raha. Olen iloinen siitä, että komissio on tämän jo tehnyt, samoin kalastusvaliokunta nyt. Euroopan parlamentti toivottavasti myös täysistunnossaan tämän päätöksen ratifioi. Ja aivan kuten täällä sanottiinkin, artikla 10, siitä pitää, pitää kiinni sellaisena kuin se on. Kiitos. Kiitos. Kiitokset herra Romeva Irueda. Viimeisenä puhujana ryhmien nimissä kollega Poreva, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ainakin 157 ihmistä tapettiin ja 1200 henkilöä loukkaantui tämän opposition rauhanomaisessa mielenosoituksessa kansallistadionilla. Ja tämä on suurin joukkomurha Gineassa vuoden 1958 jälkeen. Kun Kamara viime joulukuussa tarttui valtaan, hän, pää, hän lupasi, että hän demokraattisissa vaaleissa luopuu vallastaan, mutta hän ei ikinä pitänyt kiinni lupauksesta. Ja nyt sotilasjunta hallitsee maata täysin jättäen huomiota ihmisoikeudet. He tappavat, he kiduttavat ja raiskaavat. Ja Euroopan unionin demokraattisen unionin edustajina meidän täytyy varmistaa se, että näitä ihmisiä rangaistaan ja nämä kauheudet eivät enää jatku. Ginealla on valtaisaa taloudellista potentiaalia, mutta se on kuitenkin Afrikan köyhimpiä ja korruptoituneimpia maita. Ja lisätoimet sotilasjuntan toimesta voivat johtaa sisällissotaan ja koko Länsi-Afrikan epävakauteen. Ich erteile nun Frau... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva Delvo. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. 150 morts et combien... 150 kuollutta ja ei tietoakaan sitä kuinka valtavasti seksuaalisesti ö, loukkaantuneita Gineassa. Kyseessä on aivan ö, valtava mielenosoitusten tukahduttaminen. Tällaisen barbarian edessä meidän täytyy toimia erittäin tiukasti. Meidän täytyy ottaa käyttöön kohdistettuja sanktioita kamaran hallintoa vastaan. Kun otetaan huomioon nämä tapahtumat, niin eh, niiden valittelu ei missään tapauksessa riitä. Meidän täytyy todella saada aikaiseksi todellinen kansainvälinen tutkimus asiasta näiden 30 sukunnan aikana, jota minulla vielä on, haluaisin todeta, että Euroopan unionin täytyy ottaa käyttöön kaikki mahdolliset välineet, jotta voidaan poistaa seksuaalisen väkivallan käyttö sotilaallisena aseena. Naiset, usein hyvin vanhat ja hyvin nuoret, joutuvat uhreiksi. Erittä, joka tapauksessa erittäin haavoittuvassa tilassa olevat henkilöt ovat aina tämän kohteena. Meidän täytyy saada maan odottamaan ihmisoikeuksia kaikkein heikoimpia täytyy suojata ja tämän täytyy olla ehtona kaikissa uusissa sopimuksissa tai sopimusten uudistamisissa, joita tehdään. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Desir. Merci, monsieur. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. 28.9. Ginean kansa osoitti mieltään tapahtumia vastaan ja halusi saada aikaiseksi vapaat vaalit. Se on joutunut kaikkein suurimman sorron kohteeksi hallinnon puolelta, joka tähän mennessä ei enää ole minkään arvoinen. Naisia on raiskattu, ihmisiä kidutettu, ammattiyhdistysliikkeiden jäseniä kidutettu. Euroopan unionin täytyy seisoa Afrikan unionin, YK ja muiden kansainvälisten järjestöjen mm, rivissä, jotta tämän tyyppisiä rikoksia ei koskaan hyväksyttäisi. Guinea, jolla on paljon rikkauksia, ei voi koskaan käyttää näitä äh, kehityksensä hyväksi niin kauan kuin korruptoitunut diktatuuri on siellä vallassa. Siitä syystä haluaisin todella olla samalla tiukalla linjalla kuin Euroopan komissio, aivan kuten muukin parlamentti. Me emme voi ottaa huomioon pieniä taloudellisia etuja suhteessa tällaisiin hirvittäviin rikoksiin. Kotonun sopimuksissa täytyy ehdottomasti olla mukana ihmisoikeuden kunnioittaminen ja tällä hetkellä meillä on sitoumus Ginean kansaa kohtaan. Meidän täytyy seisoa sen rinnalla ja saada aikaiseksi maassa demokratia. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Kollega Kasuliidis, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa vain esittääkseni kommentin, kun ehdotettiin, että jäädytettäisiin olemassa oleva Guinea EU-kalastuspöytäkirja. Minä Epäilen sitä, että brutaali hallinto, joka ei epäröi ollenkaan 157 oman kansalaisensa hengen viemisen, viemisestä, en usko, että, että tällainen hallitus millään tavalla liikutuisi näin pikkuruisesta sanktiosta. Se on aivan suhteeton. Ja sitä paitsi meillä on oikeudellisia velvoitteita ihmisiä kohtaan kalastusteollisuudessa Gineassa. Heillä ei ole mitään tekemistä brutaalin hallinnon kanssa ja tämän vuoksi EPP epäröi mennä eteenpäin, viedä eteenpäin tällaista ehdotusta. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Tanok. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ginean tarina seuraa ihan masentavaa afrikkalaista samaa tarinaa. Diktatori, diktaattori vallassa ja hirvittävä hallinto varassa ja näin suurin osa kansasta kärsii köyhyydestä. Valtavat öljyvarat voisivat tehdä Gineasta yhden kaikkein rikkaimmista afrikkalaisista valtioista. Sen sijaan kansa saa kärsiä vain köyhyydestä ja Guinea, joka on saanut kärsiä hirvittävästä äh, verenvuodatuksesta, ei ole tähän tilanteeseen päässyt. meidän täytyisi varmistaa se, että kaivos- ja louhintatyö ei tue kansalaissotia tai kapteeni Kamaran kaltaisia henkilöitä. Olen huolissani siitä, että kiinalaiset yhtiötkin eivät ota ihmisoikeuksia huomioon. Meidän olettamuksemme siitä, että liike-elämän toiminnan ei pitäisi missään tapauksessa vesittää ihmisoikeustilannetta Gineassa. Siitä syystä

myöhemmin. Äh, pyydän anteeksi, luonnollisesti komission jäsen Orban saa vielä puheenvuoron. Äh, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Komissio on tuominnut äh, todella nopeasti ja Voinko minä jatkaa? Komission jäsen, jos sallitte, onko kollegalla täällä työjärjestyspuheenvuoro? E. Olen pahoillani parahin kollegaa. Meillä oli kaksi minuuttia varattu varattuna Catch the Aita varten. Neljä kollegaa sai käyttää puheenvuoron, heistä kaksi teidän ryhmästänne, joten nyt komission jäsen saa vastata. Komissio Kiitos. Niin, komissio tuomitsi hyvin äh, tiukkasanaisesti ja hyvin nopeasti ihmisoikeusrikkomukset sekä verilöylyn, jotka todella tapahtuivat 28. syyskuuta tänä vuonna. Kansainvälinen äh, Guinea-kontaktiryhmä, johon myös komissio kuuluu, hyväksyi 12. Äh, lokakuuta kokouksessaan äh, joukon päätöksiä liittyen ihmisoikeuksien puolustamiseen. Ensinnäkin kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt täytyy vapauttaa ja menehtyneiden ruumiit tulee toimittaa heidän perheilleen ja kaikki loukkaantuneet sekä raiskatut naiset, heille on saatava välittömästi apua. Ja Tähän mennessä yhtäkään näistä toimista ei ole toteutettu. Toiseksi komissio on hyvin tyytyväinen YK pääsihteerin päätökseen perustaa kansainvälinen tutkimuskomitea tutkimaan 28. syyskuuta verilöylyä niin, että vastuuhenkilöt saadaan oikeuden eteen. On äärimmäisen tärkeää, lopettaa rankaisemattomuus äh, ja laittomuus Kineassa ja joitain äh, tutkimuksia on jo tehty ja äh, kansainvälinen rikostuomioistuin tulee myös olemaan aktiivinen tässä asiassa. Komissio on valmis analysoimaan, arvioimaan mahdollisuutta tukea taloudellisesti kansainvälistä tarkkailuvaltuuskuntaa – niin, että valtuuskunnan jäsenet ja saisivat suojelua ja että todistajat saisivat suojelua, että heitä ei peloteltaisi ja että he voisivat turvassa kertoa ja todistaa kokemuksistaan. Tämän lisäksi, mitä tulee asevarusteluun, täydellinen kielto Kinean suhteen on voimassa ja pyritään äh, luonnollisesti tukemaan maata äh, sen pyrkimyksessä vakauteen. Haluaisin äh, tarkentaa, että toimet artiklan 96, kotonun sopimuksen artiklan 96 pohjalta ovat käynnistyneet jo heinäkuussa tänä vuonna. Ja ollaksemme toimissamme johdonmukaisia ja voidaksemme vaikuttaa sotilasjuntaan, niin todella kalastuskomissaari herra Borg on jo ilmoittanut, että kalastuskumppanuus Kinean kanssa jäädytetään. Eli tällä hetkellä ei myöskään makseta niin olin tässä sanomassa, että tähän kalastuspöytäkirjaan liittyviä maksuja ei myöskään nyt tällä hetkellä makseta. Muissa tapauksissa komissio tulee tapauskohtaisesti käymään kaikki nämä tapaukset läpi ja katsomaan, onko ryhdyttävä toimiin. Oban. Kiitoksia komission jäsen Orban. Tämä keskustelu päättyy nyt ja äänestys toimitetaan kaikkien keskustelujen jälkeen. Seuraavaksi vuorossa on Iran päätöslauselma, jonka esittäjät saavat puheenvuoron ensimmäisenä heistä Rova Gomes.